Um, I would say that uh, just because before... Ensinnäkin ennen kuin menen mihinkään loppulausuntoon, haluaisin äh, todeta, että kun ajattelen innovaatiota, niin ajattelen, että innovaatio on ikään kuin kulttuuria ja kun halutaan luoda kulttuuria, tarvitaan todella kurinalaista toimintaa innovaatiossa, tarvitaan toista, tarvitaan tekemistä, tarvitaan epäonnistumisia. Itse asiassa kysymyksessä on se, että pyritetään, pyritään muuttamaan maailmaa pelkäämättä epäonnistumisia. Sehän joka kerta, eh, siihen joka kerta törmäämme, kun jotakin elämässä yritämme. jos pidätte minusta sellaisen kuvan, että olen henkilö, joka uskoo tähän, mitä teen, no, se olisi hieno asia tästä päivästä. Minulla on ollut suuri kunnia olla täällä. Olin parlamentin jäsen itsekin. Minä uskon demokratiaan, uskon tulevaisuuteen. Ja haluan todella kiittää puheenjohtajaa näistä muutamasta tunnista. Kiitän tietenkin kaikkia jäseniä ja haluaisin kiittää myös henkilökuntaa ja niitä ihmisiä, jotka ovat täällä tänään ja ovat olleet nämä tunnit täällä kuuntelemassa. Haluaisin kiittää myös kaikkia tulkkeja, jotka ovat täällä takana, niin ne ovat tehneet hienoa työtä. Voitte kyllä luottaa minun yhteistyöhöni. Minä tulen olemaan läsnä, koska todella vahvasti uskon siihen, että yhdessä voimme saada paljon enemmän aikaan. Jos teemme yhteistyötä, saamme enemmän aikaan. Eräs kirjailija on sanonut, että kukaan ei ole yhtä viisas kuin kaikki yhdessä. Minä tähän todella uskon. Me olemme älykkäämpiä, fiksumpia, viisaampia, kun yhdessä toimimme näiden tavoitteiden puolesta ja autamme EUta löytämään oikeat puitteet. Ja toiseksi eh, voisimme saada aikaan tuloksia Horisontti 2020 ohjelmasta. Se on väline työpaikkoja ja kasvua varten. Sitä Eurooppa epätoivosti tarvitsee. Ja meidän on todella mm, pidettävä huippuosaamista tärkeässä asemassa tieteessä. Minulla on minulla oleva energia ja drive ja pyrkimykset, joita minulla on ollut yksityisessä ja julkisessa elämässä, auttavat minä, mutta minulla erityisesti minulla on intohimoinen suhtautuminen tähän salkkuun, joka mielestäni on tulevaisuuden salkku. Jos vahvistatte asemani, tulen olemaan Euroopan palveluksessa ja kaikkien Euroopan kansalaisten palveluksessa. Kiitoksia. Uh, uh, Paljon kiitoksia, herra komission jäsenehdokas Carlos Modash. Tiedet, tutkimusinnovointi on täysin valiokuntamme vastuulla. Ja me luomme eurooppalaisia, olemme 70-luvulta olleet vastuussa näistä puitohjelmista. Ja valiokunnassamme koemme vastuumme tutkimuksesta – ja myös koulutuksesta. Ja on hienoa nähdä entinen Erasmus vaihdokas komission jäsenehdokkaana. Se merkitsee, että meidän, meidän työllämme on hyvin käytännön tuloksia. Tietää sen lämpimästi kaikkia Euroopan julkisen mielipiteen edustajia, niitä, jotka internetissä seuraavat ja ne, jotka kotona seuraavat meitä, kansalaisjärjestöjä, edustajia, jäsenvaltioita ja niin poispäin. Ihan lopussa meillä on pari tärkeää asiaa, jos vastaat tänne. Toivottavasti tämä on yhteinen vastuumme tulevaisuudessa. Meillä on lisää hyviä uutisia. Huomenna keskiviikkona kello kuudelta on iltapäivällä kuuleminen. Kuuleminen. Kello kuudelta iltapäivällä kello 18. Tänään koordinaattoreiden kokous kolmelta. Ja kuudeltakin. ITRE-koordinaattorit. Kahden kuulemisen jälkeen täytyy tehdä päätökset. Mikä on tärkeää kello kuudelta tänään, tänään 18.00 Shevchevitsin kuuleminen kuljetus ja avaruus. Me olemme assosioitunut valiokunta, kuusi jäsen, jäsenettä menee sinne. Ja tämän avain kaikille jäsenille. Me tiedämme, että avaruus on meidän vastuullamme, joten kutsun teidät kuudeksi. Kiitoksia vielä kerran. Congratulations.